parlamentin nimissä haluaisin osoittaa ajatukseni Nicole Fontaineille, joka meidät jätti joitakin päiviä sitten pitkän poliittisen uran jälkeen, jonka hän omisti yhteiskunnalle ja hänen omien ihanteittensa puolesta taistelemisella. Me haluamme antaa hänelle tunnustuksen ja kiitollisuutemme. Hänet valittiin ensi kertaa parlamenttiin 1984 hän oli jäsenenä täällä parlamentissa ja merkittävänä jäsenenä 23 vuoden ajan, pari vuoden tauolla, kun hän oli Ranskassa ministerinä. Näiden pitkien vuosien aikana hän tutustui perusteellisesti parlamenttiin ja instituutioiden toimintaan ja päättäväisesti vei eteenpäin meidän toimielintämme. Varapuhemiehenä vastuualueena sovittelua. Hän intohimoisesti vei eteenpäin yhteispäätösmenettelyä ja vahvisti Euroopan parlamentin roolia. Me olemme hänelle paljosta velkaa. Vuonna 1989, 20 vuotta myöhemmin, Simon Veil valittiin puhemieheksi parlamentissa. Todellakin yhteys monipuolisuudessa Unitas in Concordia oli hänen lauseensa ja se valittiin myös tänne 18 vuotta sitten, kun hänet valittiin puhemieheksi. Minä haluaisin, että tämä on nyt tämä symbolimme, koska siihen liittyy myös sitoutuminen vahvasti. Tämä oikeastaan osoittaa koko hänen ajattelunsa ja toimintansa punaisen langan. Luonnollisesti me olemme erilaisia moninaisuudessa me rikastutamme toisiamme. On kyse, kyse vain yhteisestä eurooppalaisesta kulttuurista, joka on 3000 vuotta vanha kyllä. Joskus meillä on erimielisyyksiä, mutta me jaamme samat perusarvot. Yhdessä voimme vain puol niitä luo, puolustaa myös maailman mittakaavassa. Tämä oli hänen tapansa toimia, kun hän parlamentin nimissä allekirjoitti perusoikeuskirjan 18 vuotta sitten. Hän oli vakuuttunut siitä, että parlamenttien pitäisi viedä eteenpäin arvojamme kaikkialla maailmassa, viedä demokratiaa, jos sitä ei vielä siellä ole syntynyt. Siksi tältä pohjalta hän erityisesti käänsi katsensa Afrikkaan. Me olemme ainoa maailman alue, missä kuoleman tuomiota enää ei ole. Ja kaikki suuntaavat katsonsa meihin, kun lehtimiehiä vangitaan, naiset kärsivät väkivaltaa tai oikeuksia poljetaan tai poliittisia vankeja uhataan vapaudenristolla. Ja meidän täytyy viedä eteenpäin tätä perusoikeuksien soihtua. Siis hän oli Nicole Fontenin vakaumus kun hänet valittiin puhemieheksi parlamentissa vuonna 1989, hän niin ikään korosti, että me tarvitsemme läheisyyttä kansalaisiin. Haluaisin nimenomaan nyt osoittaa kunnioitusta hänelle, koska hän omissa teoissaan ja läsnäolollaan ja teoillaan toteutti tätä lähellä kansalaisia. Puhemieskautensa aikana hän kävi kaikissa yhteyksissä osallistuen eri tapahtumiin, konferenssiin ja tilaisuuksiin. Läsnäolo ja läheisyys kansalaisiin oli hänelle elintärkeää ja se osoitti, miten hän pystyi kuuntelemaan ja taivuttelemaan ihmisiä monissakin yhteyksissä. Varsinkin silloin, kun hyväksyttiin yhtenäisvaluuttaa, kun silloin oli paljon epäilyjä kansalaisten parissa. Niin haluaisin muistuttaa myös Fontenin mietinnöstä, jonka myötä annettiin rahoitusapua kummikaupunkitoiminnalle. Se on symbolinen ele, joka on lähentänyt monella tapaa, kuten lisännyt myös tuntemusta miljoonien kansalaisten parissa Euroopassa. Läheisyyden vaatimus on tarpeen nyt jos koskaan. Nicole Fontaine oli urhea puhemies, selkeä näköinen poliitikko, poliitikko kun Taliban tuhoi Afganistania. Hän kutsui Aman Masudin tänne. Ja huolimatta siitä, että moni länsivalta oli epäileväinen, hän otti tänne vastaan yhdessä myös Palestiinan parlamentin edustajan ja Knessetin puhemiehen. Tämä oli suuri hetki parlamenttimme historiassa. Nitsan huippukokouksessa 7. marraskuuta 2000 hän pystyi Tony Blairin taivuttelemaan tarpeesta allekirjoittaa perusoikeuskirjaa Euroopan unionissa. Avauspuheenvuorossaan vuonna 1989 hän totesi, Tänä päivänä on nyt kiire antaa uutta merkitystä Euroopan unionille. Ihmiset, asiat eivät ole noista päivistä muuttuneet. Edelleen me haluamme nyt ostaa kunnioitusta tälle kollegalle, joka osasi puhua ihmisille. Meidän täytyy nyt uudelleen saada aikaan innostusta, jotta voimme osoittaa kuuluvuutta tähän yhteiseen hankkeeseen. Euroopan parlamentin nimissä haluaisin kiittää puhemiestä. Hyvä Nicole, siitä mitä te olitte, urheudestanne, innostanne, joka oli työnne merkkinä koko elämän ajan. Kuten usein sanoitte kokouksen päätteeksi, kaikki on sanottu. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron herra Weberille, joka puhuu muutaman minuutin ajan Nicole Fontenista. Olkaa hyvä. Mr. President, dear Hyvä puhemies, hyvät kollegat. EPPnä me olemme hyvin surullisia siitä, että olemme menettäneet Nicole Fonteenin. Meidän syvimmät osannottamme menevät Fonteenin perheelle ja ystäville. EPP-ryhmänä menetti hienoimman jäsenensä, jäsenensä ja aidon ystävän, joka, joka teki uraa tässä parlamentissa 23 vuotta. Nicole teki hyvin aktiivisesti töitä koulutuspolitiikan eteen. Hän tiesi, että yhteiskuntamme tarvitsee arvoja. Hän tiesi, että avain arvoihin on koulutus. Tämä on kristillisdemokraattisuuden perusidea ja Nicole Fontaine oli todellinen kristillisdemokraatti. Nicole Fontaine oli myös hyvin vakuuttunut eurooppalainen. Hän oli EPP-ryhmän ensimmäinen nainen, josta tuli Euroopan parlamentin puhemies ja hän oli todella vahva nainen. Juuri vastikään Nicole Fontaine kehotti meitä aloittamaan uudelleen Eurooppa-projektin. Hän vaati, että tekisimme Euroopasta uudelleen sellaisen hankkeen, josta, josta ihmiset voivat unelmoida. Meidän on otettava todesta tämä Nicole Fontin vaatimus ja näin muistaa tätä vahvaa naista, vakuuttunutta eurooppalaista. Kiitos paljon. On luonnollista, että puheenjohtaja Weber myös kaikki poliittisen ryhmien nimissä toi esille Nicole Fontenin henkilön, kuten Simon Beilinkin kohdalla, totesi J. Verhofstadt. Nyt halusin pitää minuutin hiljaisuuden muistaakseni Nicole Fontenia. Grazie. Kiitos. Kiitos myös puhemies Petterinkö halusi täällä olla läsnä muistumassa Nicole Fontaine ja kiitos. Cari colleghi. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pidetään